Hello, good afternoon um, everybody. Um, welcome. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa tähän kokoukseemme. Ensinnäkin esityslistasta pari sanaa. Muutama muutos esityslista luonnokseen. Ensinnäkin kohta 11. Se liittyy tiedonantomenettelyyn Tähän kohtaan liittyvä äänestys järjestetäänkin vasta 4.12. Sitä on siis lykätty. Ja sitten mitä tulee kohtaan 20, puolustusteollisuuden kehitysohjelmaan liittyvä kohta. Tämä kohta 20 siis käsitellään huomenna kello 10.20. Ja jos muita huomioita ei ole, enkä sellaisia tässä näekään, niin voimme lähteä siitä, että tämä esityslistaluonnos on hyväksytty. Sitten muutama yleinen tiedonanto. Kuten tiedätte, niin tämä kokous lähetetään verkossa. Tämä on siis e-kokous. Ja te kaikki lienette jo saaneet IMKON uutiskirjeen viimeisimmän numeron – ja tämä viikkohan on myös Afrikka-teemaviikko täällä parlamentissa. Puhemiehemme Tajani on tällaisen aloitteen tehnyt ja tämän teemaviikon tarkoitus on parantaa Euroopan parlamentin näkyvyyttä ennen Afrikka-EU-huippukokousta, joka pidetään 29. ja 30. marraskuuta Abidjanissa. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen syys- ja lokakuun kokouksiltamme on seuraava aihe. Jos kukaan ei esitä protestiääniä kokouksen päätökseen men, loppumisen mennessä, niin ne katsotaan hyväksytyiksi. Ensimmäinen varsinainen kohta esityslistallamme on ö, katsaus tämänhetkisiin interinstitutionaalisiin neuvotteluihin, jotka koskevat ECCtä. Esittelijä on tällä hetkellä ruuhkassa, tuolta Luxemburgista on tulossa, ja hän tulee vähän myöhemmin tähän valiokuntamme kokoukseen, mikä tarkoittaa sitä, että odottelemme häntä. Hänen pitäisi tulla koska tahansa paikalle. Ja sitten Moskovitsi hän tulee myös tunniksi tänne paikalle. Odot, odottelemme nyt tässä tovi. Okay, so now that uh, we have... Uh... No niin, meillä on nyt komissaari Moskovici paikalla. Tervetuloa tähän valiokuntaamme ja kiitoksia, että olette paikalla. Ennen kuin annan puheenvuoron teille, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Katrin Stylerin. Äh, vieraita täällä on Skotlannin kirkon edustajat paikalla. Toivottavasti teillä on ollut jo kiintoisa päivä täällä Euroopan parlamentissa – Kiitoksia vielä kovasti siitä, että tulitte tänne paikalle, herra Moskovici. Tämän päivän kokouksen tarkoitus on keskustella komission työohjelman edistyksestä ja vuoden 2017 tullipolitiikan kehityskulkuja ja tuleviakin aloitteita käsittelemme. Ja käymme myös mielipiteiden vaihtoa niiden lakien edistyksestä, joista komissio on jo tehnyt ehdotuksen, ja myös niistä, joista tullaan tekemään ehdotuksia, jotka kiinnostavat meidän valiokuntaamme. Ja toki käymme myös keskustelua vuoden 2017 ja 2018 painopisteistä. Ja tarkoitus on tietysti tämän lainsäädäntökauden loppujakson suunnittelemisesta. Kiitos. Mä... Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja arvon varapuheenjohtajat, arvon jäsenet. Täällä on nyt tulkit, tulkit käytössä, joten käytän äidinkieltäni ranskaa. Siitähän toivottavasti tulee EUn kieli Brexitin jälkeen laajemminkin, ja onhan se jo nytkin laajalti käytetty kieli. Ja tietysti haluamme kunnioita, kunnioittaa britti- ja vieraitamme tässä niin kiitoksia, että tulitte tähän kuulemistilaisuuteen. Viimeksi hän keskustelimme kesäkuussa, tai he, heinäkuussa pikemminkin keskustelimme terrorismista, sisämarkkinoiden syventämisestä ja tulliasioista, joten nyt on hyvä hetki jatkaa. Ensin näistä tulliasioista. Tämähän <clears throat> on teidän valiokuntaanne lähellä oleva asia – kyse on sisämarkkinoiden toiminnan kannalta erittäin olennaisesta asiasta. Sisämarkkinat eivät voisi toimia, jos meillä ei olisi yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat sisä- ja ulkorajoja. Ja on myös otettava huomioon ulkomaankaupan rooli ja merkitys Euroopan unionille. Tullisääntöjen tullisääntöjä täytyy säännöllisesti päivittää, koska myös kansainvälinen kauppa muuttuu. Kauppaa käydään entistä enemmän ja siksi meidän täytyy myös aina vain nopeammin ja nopeammin päivittää asioita. On myös muistettava, että valvontaa on aina parannettava, koska rikollinenkin toiminta lisääntyy kaupan lisääntymisen myötä. Ja tehän tiedätte, että tavoitteenamme on yksinkertaistaa ja modernisoida äh, tullimenettelyitä, jotta voimme sopeutua nykyaikaan. Ja muistuttaisin teitä vielä kerran siitä, että <clears throat> olen halukas tekemään mahdollisimman avoimesti ja läheisesti Euroopan parlamentin kanssa, kun me keskustelemme tästä asiasta. Ja tähän liittyy liittyen minun osastoni onkin laatimassa tullikoodeksin edistymisestä raporttia. Ja meillähän on myös komissiolla artiklan 184 mukaisesti delegoitu säädösoikeus. Ja me pidämme parlamentin aina perillä siitä, mitä tehdään tämä toimintamme on tietenkin hyvin, siis se vaikuttaa byrokraattiselta, mutta me otamme realiteetit huomioon kentällä taloudenkin realiteetit. Me olemme nyt jo tehneet muutamia pieniä muutoksia tähän tullipakettiin, jota siis aloimme käsitellä vuonna 2016. Ja Jäsenvaltiot ja yritykset tarvitsevat realistisen aikataulun, jotta voivat päivittää omia tullijärjestelmiään. Ja tämä järjestelmähän on äärimmäisen tärkeä tehtävä, on tietysti erittäin monimutkainen ja uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy tietysti kustannuksia. Meillähän on tällä hetkellä 17 sähköjärjestelmää ja vuoteen 2020 mennessä meidän pitäisi saada vähän virtaviivaistusta aikaan. Komissio arvioi, että 80 prosenttia tästä ECC-järjestelmästä e on jo saatu valmiiksi. Haluamme toki ottaa huomioon jäsenvaltioiden omat huolenaiheet emme tietenkään halua lykätä tiettyjen järjestelmien käyttöön ottoa ja siksi vuoteen 2025 eh, mennessä haluamme kaiken jo kuntoon. Ähm, ja tämän delegoidun säädöksen, delegoidut säädökset pitäisi saada hyväksyttyä vuoteen 2019 mennessä ja haluan vielä korostaa sitä, että parlamenttia kuullaan tämän uudistuksen yhteydessä säännöllisesti ja jatkuvasti. Eli kun me saamme uuden tullikoodeksin, niin sillä on useita ansioita. Se yksinkertaistaa menettelyitä, se antaa selkeyttä yrityksille ja myös tullille paremmat keinot valvoa rajoilla tuotteiden tuontia ja vientiä uskon, että olemme nyt hyvällä tiellä. Mitä tulee valvontaan, niin valvontahan on erittäin tärkeää, kun puhutaan nettikaupasta. E-kauppa on jo usean vuoden ajan kehittynyt ja se on erittäin tärkeä talouden osa-alue. Me haluamme parantaa ALV-järjestelmää, jotta voimme edistää verkkokauppaa ja toki on muistettava, että netissä on myös uusia uhkia, erilaisia uhkia, kuten esimerkiksi väärennökset. Väärennettyä tavaraa pyritään tuoda Euroopan unionin markkinoille. Ja tällä uudella tullikoodeksilla halutaan luoda loppu sille, että ilmoituksen tekemiselle saisi poikkeuksen tietyissä tilanteissa. Ja jäsenvaltiollahan on jo olemassa ihan tehokasta valvontaa, mutta yhteistyö tuo aina voimaa. Ja tämänkin otamme huomioon, kun uudistamme tullikoodeksia. Ja sitten kolmas aihe, joka mielestäni on tärkeä. Se liittyy kulttuurituotteiden tuontiin ja valvontaan tulleissahan joudutaan valvomaan myös tällaisia tällaisia tuotteita ja, meillä on myös tilanteita, joissa riskit ovat hyvinkin tiukat. Viittaan esimerkiksi kansainväliseen terrorismiin. Meidän täytyy puuttua vahvalla kädellä terrorismiverkostojen rahoittamiseen. Ecofinhan jo noin vuosi sitten kehitti strategiaa terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Ja ehdotus, jonka me nyt teemme, liittyy juuri tähän puitteistoon. Ja erityisesti ISIS tai Daesh, ää, ää, tämä islamilainen valtio, vaikka se ei olekaan valtio, niin se rahoittaa ää, toimintaansa niin, että se tuo laittomasti Mesopotamian kulttuuriperintöä paloja siitä Euroopan unioniin. Ja tämä salakuljetus myös on e, pahentanut rahanpesua ja siksi me haluamme asetuksen, joka liittyy nimenomaan näiden kulttuurituotteiden tavaroiden salakuljettamiseen. Ensinnäkin täytyy kieltää estää tällaisten tuotteiden tuonti äh, Euroopan unioniin, jotka on laittomasti otettu äh, Iranista ja Irakista. Ja täsmentäisin, että nämä uudet äh, säännöt koskevat myös niitä tuotteita, joita tuodaan niin sanottujen vapaasatamien kautta – No, ja on tärkeää, että noudatamme niitä sääntöjä, joita meillä on jo olemassa, muun muassa OECDn sääntöjä, mutta meidän täytyy tietysti asettaa myös, itsellemme myös omat säännöt ja rajat. Toki kun me asetamme rajoja, meidän pitää pitää kiinni huoli siitä, että että emme aiheuta turhan aikaista byrokratiaa esimerkiksi niille henkilöille, jotka laillisesti tuovat taidetta Euroopan unioniin. Eli tämä uusi sääntömme nojautuu kolmeen pilariin. Ensinnäkin me, meillä on uusi määritelmä näille kulttuurituotteille, joita tuodaan Euroopan unioniin. Kyse on taideteoksista, e, muinaisjäänteistä ja niin edespäin. Toiseksi Meillä on uusia dokumentaatiovelvoitteita. Nämä perustuvat OECDn tämänhetkisiin sääntöihin. Eli siis ty- tuojien, niiden henkilöiden, jotka tuovat taidetta EU-hun, heillä täytyy olla tuontilisenssi tiettyjen kulttuurituotteiden osalta. Ja erityisesti kun puhutaan muinaisjäänteiden tuonnista, niin tämän tuojan täytyy esittää sertifikaatti siitä, että tämä muinaisjääne on todellakin hankittu laillisesti ja äh, tullivirkamiehet voivat ottaa haltuunsa takavarikoida sellaisia äh, taideaarteita, joita ei ole tuotu laillisesti. Ja toki haluamme myös äh, herkistää mahdolliset taiteen ostajat tälle ilmiölle, että taideesine saattaakin olla mm, laittomasti tuotu. Eli tämä lisää tietysti myös tullivirkamiesten työn alaa. Niitä tavaroita, joita Euroopan unionin ulkorajoilla tarkastetaan päivittäin, niiden lukumäärä laajenee jatkuvasti ja siksi meidän täytyy myös päivittää tullivirkailijoiden taitoja. Meidän täytyy vaihtaa tietoja keskenämme Ja tietenkin eh, kaikki tämä työ täytyy tehdä ehm, kiireellisessä, aikataulussa. Meillä on kaksi toimivaltaista komissaaria ja myös parlamentti toivottavasti pystyy hyväksymään tämän aloitteen nopeasti koska ainakin minun mielestäni tämä on asia, joka on, eh, jonka tulisi kiinnostaa kaikkia. Se on tärkeää, että me toisaalta voitamme tämän islamilaisen valtion, äh, estämme taidearteiden tuonin, mutta toisaalta myös torjumme muillakin rintamilla terrorismia. Kiitoksia, äh, että kuuntelitte. Äh. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron jäsenillemme ensimmäinen puheenvuoro. Ähm, pyyntäjä Rosa Thun, EPP, olkaa hyvä. Update. Paljon kiitoksia tästä päivityksestä. Ja kiitokset, että keskityitte kulttuurituotteisiin. Ja isisiin ja siihen liittyvään kauhistuttavaan tilanteeseen. Mutta me käsittelemme täällä paljon myöskin Brexittiä ja kysyisin aiheeseen liittyen niin toiselta kantilta unionin tullisäännöstöön liittyen, että voisitteko ihan lyhyesti kertoa, mikä on tämänhetkinen tilanne Brexit-neuvotteluissa tähän liittyen ja miten tullijärjestelyt Brexitin jälkeen on tarkoitus toteuttaa? Voiko olla, että nykytullijärjestelyt olisivat Brexitin jälkeen vielä vuosia voimassa? Se on meille aika lailla kuuma peruna. Ja sitten ehkäpä vielä toinenkin ajatus, se liittyy verotukseen. Sehän kuuluu myöskin teidän salkkuunne. Ja varsinkin uuden digitaalisten verotusjärjestelmien käyttö sisämarkkinoilla. Mehän käsittelemme täällä kuluttajansuoja- ja sisämarkkina-asioita valiokunnassamme siis. Mielest, kaikki ovat samaa mieltä, että järjestelmä on uudistettava, jotta digitaalisen talouden tuloja verotetaan oikeudenmukaisesti kilpailukykyisesti ja päivitystä todellakin kaipaamme sitä me kyllä vahvasti puollamme. Mutta voisitko kertoa hiukan lisää, jos vain mahdollista, siitä, että miltä lainsäädäntöehdotus voisi näyttää? Ja miten CCCTB liittyvä työ voisi helpottaa PK-yritysten asemaa varsinkin sisämarkkinoilla? ainakin kansanpuolueen ihmisiä tämä tieto kyllä kiinnostaisi. Kiitoksia. Uh, Nikola Dans. Eh, kiitoksia sitten Nikola Dans, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ei-virallisten eh, sisällön puolesta komission jäsen Moskovitsia, joka tuli politiikkaamme esitteli. Olen sitä mieltä, että äm, aika usein äh, politiikassamme saamme hiukan epätäydellistä tulosta aikaan, mutta tässä on hyvin tärkeitä elementtejä mukana. Sisämarkkinat ja niiden ulkorajat ovat mielestäni erittäin tärkeä kysymys. Viime viikolla täysistunnossa me äänestimme ehdotuksesta, joka koski hyvin tärkeitä kauppavälineitä. Itse asiassa niitä oli melkoisesti. Me tarvitsemme, on ollut jo melkoisesti me tarvitsemme globaalit markkinat ja, ja Eurooppa tulee ulkopuoliselta polkumyyntiltä ja epäreilta kilpailulta suojella, mutta kaikessa tässä on sellainen riski, että rajamme eivät täysin tee työtä, ne suojele meitä näiltä vääriltä tuotteilta tai pääsevät päästävät Eurooppaan tuotteita, jotka eivät ole kyllinä turvallisia. Kuten te komission jäsen totesitte, minulla on tässä erinäisiä huolia. Ensimmäinen on se, että uusi tullikoodeksi on vaikea täytäntöönpanna se tosiasia, että ähm, tässä on nyt tiettyjä vaikeita elementtejä ollut viime aikoina. Äh, ja myöskin ei-positiivisia elementtejä mukana. Ja sitten tämän lisäksi äh, parlamentin ja neuvoston hyväksymä tullikoodeksi uskoakseni olisi vaikeaa nyt äh, saada luotettava äh, tullijärjestelmä toimimaan, ellei meillä ole yhteisiä minimistandardeja, kontrollia ja valvontaa, jotka takaavat markkinoilla eri sekkojen toiminnan. Haluaisin nyt tiedustella, että komission jäsen, onko teillä jotakin poliittista ratkaisua tähän. Ja sitten vielä yksi asia, joka on jo kiinnittänyt Rosa Tuunen huomion, tämä Brexit-teema. On aivan selvää, että ähm, hyvin paljon erilaisia suhteita yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä tulee säädellä, mutta tämän lisäksi on puhuttu siitä, että olisi tarve saada kova raja aikaan kahden Iranin väliin, mutta meidän pitäisi myöskin taata se, että meillä on kunnollinen sisämarkkinoiden ulkorajojen valvonta. En tiedä, onko komission tasolla käydyissä keskusteluissa tai Ähm, pääneuvottelija Barnien kanssa käydyissä neuvotteluissa käsitelty sitä, kuinka todella saisimme valvonnan sisämarkkinoille toimimaan. Nyt on sellainen tunne, ettei kukaan halua kuitenkaan varsinaisia hard border kovia rajoja. Sitten äh, lopultakin tähän verotuskysymykseen meillä voisi olla mahdollisuus mahdollisimman nopeasti saada konkreettisesti tämänkin suhteen jotakin aikaa. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia ESEA-ryhmästä Dan Dalton. hyvä. Uh, niin. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia komissaari siitä, että tulitte paikalle. On selvää, että tulliala on monimutkainen ja haastava asia ja on sääli, että täällä ei ole enempää enemmän jäseniä paikalla, koska tämä on tämänkin valiokunnan äh, toimialaan liittyvä ydinasia. No, pari kysymystä, jotka eivät liity Brexittiin. Toinen liittyy de minimisarvoon, tähän kynnykseen e-kaupan osalta. Se kynnys on tällä hetkellä nimittäin 25 koskee siis e-kauppaa. No, minulla on useita vaalipiirejä, ei ainoastaan UK, vaan monissa muissakin jäsenvaltioissa tunnen ihmisiä, joihin tämä on iskenyt aika pahasti. Menevät nettiin, ostavat jotain jostain muusta jäsenvaltiosta ja sitten tulee kirje kul, tu, tu, näiltä tulliviranomaisilta, jotka ää, vaativat tuontiveroja ja niin edespäin. Eli jos tuo jotain rajan yli mukanaan, niin kynnys on 400 euroa. Eli mikä on peruste sille, että tämä de minimis kynnys on 25 euroa äh, e-kaupassa? Miten tällä e-kauppaa kasvatetaan? Täällä, jos ajatellaan vaikkapa täältä vietäviä tuotteita, mutta myös jos ajatellaan tällaisia kuluttajia, jotka tuovat ö, muualta. Sitten nämä sähköjärjestelmät, itsehän tulen UKsta, joten voin kyllä olla myötämielinen sille, että miten vaikeaa on näitä monimutkaisia sähköjärjestelmiä tuoda ottaa käyttöön. No joka tapauksessa tämä oli kuitenkin aloite, jonka avulla haluttiin järjestää näitä, näitä ää, tuontijärjestelyjä, tulliliittyviä järjestelyitä. Ja tämähän vaikuttaa myös suhteisiimme kumppaneidemme kanssa. Kolme kysymystä. Minkälainen vaikutus komission mielestä tässä asiassa aiheutuneilla viiveillä voi olla? Kun koodeksi hyväksyttiin vuonna 2013, niin onko vasta nyt ilmennyt, että järjestelmä ei toimikaan hyvin? Ja eikö tämä yleensä, tällainen yleensä aseta kielteisen ennakkotapauksen? Tähän hän on in, investoitu niin paljon tähän, tähän digitaalialueeseen. Se on tämänkin valiokunnan avain ää, ähm, toimivalta. Eikö äh, tämä olla, olla tavoitteiden vastaista, jos viivytetään täytäntöönpanoa? Okay, thank you. Then maybe we take these first three questions and then in a second... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja sitten toisella kierroksella Seuraavat, no Dennis vielä, ole hyvä. Haluan puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Varmaan hyvä käydä nämä kysymykset ihan suoraan yhtenä jatkamona läpi, sillä halusin jatkaa siitä, mihin Dan Dalton puheenvuoronsa päätti. Olen aika lailla pettynyt siihen, mitä komissaari sanoi 20-25, niin sitten järjestelmä on käytössä. Nämä ovat monimutkikkata ja laitteita ja sitä rataa. Ainakin meillä Alankomaiden tulli ei ollut tyytyväinen ehdotukseen. Meillä on toimiva järjestelmä ja meidän pitäisi nyt odottaa, että ne maat, joissa järjestelmät eivät ole hyvät, niin ovat päässeet samalle tasolle ja sitten voimme päästä vasta vauhtiin. Mielestäni nyt tämä on aiheuttanut viivästystä. Tätä tulli pelkäsi, niin kuin Dan Dalton totesi. Tämä on yksi keskeisimmistä sisämarkkinoihin liittyvistä osa-alueista – me käsittelemme täällä muun muassa tuotteiden maahan tuontia, mutta komissaari ei näytä olevan kovin, kovinkaan kunnianhimoinen. Minä toivoin, että tämä olisi ollut suuri asia teille. Niin kuin Dalton totesi, niin viivästystä on syntynyt. Missä, mistä kenkä puristaa? Miten komissio voisi auttaa esimerkiksi rahan avulla kohta vai tietotaidolla? Miksi jäsenvaltioiden tasolla Asioiden käsittely vain kestää ja kestää. Riskimallinnusta käytetään tullialalla yhä enenevässä määrin, mutta tullilla on sitä myöten myöskin enemmän vastuuta kannettavanaan ja me olemme havainneet sen johtavaan myöskin korruptioon. Viitaan tässä oman maani Alankomaiden tilanteeseen. Vuosittain törjäämme tällaisiin korruptiotilanteisiin. Ei nyt niin usein, että olisimme kärkipäässä jossain tilastoissa. Mutta me tiedämme sen, että uudet järjestelmät tarkoittavat aina sitä, että syntyy uusia tullityöntekijöitä kiehtovia mahdollisuuksia ikään kuin ohittaa valvontamekanismi. Eli, eli ISIS voi korruptoituneita väyliä käyttäen päästä unionin alueella. Eli miten te suhtaudutte tähän korruptiovastaiseen taisteluun, koska teidän tehtävänänne on juuri kitkeä tätä ilmiötä. Kiitoksia. Dennis. Äh, paljon kiitoksia Dennis Kärnän Style. Tälläkin komission nyt kysymys vielä, onko hyvä. Thank you. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegoille myöskin. Nyt tuntuu, että hiukan toista niitä sanoja, joita tässä on jo mainittu. Aivan aluksi luonnollisesti tulliyhteistyö, tai miksi sitä kutsutaankaan, on aivan äärimmäisen tärkeää, että sisämarkkinat voisivat toimia. Ja olette aivan oikeassa oikeudellisesti siinä, kuinka voimme puuttua asioihin. Te mainitsitte artefaktit, mutta mm, savukkeethan on toinen ala tai mikä tahansa mm, välillä on hankalaa, kun meillä on 28 ja 27 jäsenmaata valitettavasti kohta, nähdä kuinka voisimme painostaa tämän 2030 mainitsitte, kun valiokunnassa 2030 tavoitteista keskustelimme, silloinhan tiesimme ja olimme tietoisia kaikista näistä ongelmista ja nytkin olemme ja silti käymme yhä samaa keskustelua. Jäsenmaat jarruttelevat yhä uudelleen ja uudelleen. Jäsenmaat eivät tulosta saa aikaan tässä pitäisi pohtia sitä, kuinka voimme toimia paremmin ja olla tehokkaampia. Olemme puhuneet eh, teknologisista ratkaisuista. Teknologiset ratkaisut eh, voivat toteutua, jos tahtoa on, mutta jälleen kerran olemme pettyneitä siihen, että ei täällä ole enemmän jäseniä paikalla. Tämä tullikysymys aina vaikuttaa jäävän sivu, sivuun muiden aiheiden alta, mutta tämä on aivan ehdottoman tärkeää. Meidän täytyy saada se toteutumaan, että voisimme palvella sisämarkkinoita. markkinoita. Meillä on nyt tässä Euroopan vaalit tulossa ja niin edespäin, ja Brexit, kaikki nämä asiat, kuten kollegatkin mainitsivat, sisämarkkinat ja tulliunioni, näillä on niin valtavat seuraamukset niiden toimeenpanossa ähm, sekä Euroopan unionille että yhdistyneen kuningaskunnan sen jälkeen, kun se eroaa. Haluaisin nyt mainita, että tästä asiasta on jo äh, keskusteltu 29. maaliskuuta 2019 valitettavasti yhdistynyt kuningaskunta eroaa ja meidän pitäisi pohtia seuraamuksia. Seuraamukset tästä ovat väistämättömät. Yhdistynyt kuningaskunta huolehtii itsestään, kun itse itselleen tämän tekee valitettavasti, mutta meidän muiden pitäisi miettiä omaa rooliamme. Kiitoksia. Kiitoksia Catherine Estin, Virginie Roger, olkaa hyvä. Kiitoksia komissaari näistä selityksistä. Ja olen todella iloinen tästä ehdotuksesta valvoa myös kulttuuriesineiden lait joka liittyy siis näiden kulttuuriesineiden laittamaan tuontiin ja se valvotaan. Niin ensinnäkin EUn e, tullijärjestelmä, josta juuri puhuitte, kyllähän tämä e, uudistu, uudistuksen viivästyminen on ollut pet- työttömyys. Olisi ehkä hyvä saada vielä kirjallinenkin selvitys tästä tilanteen kehittymisestä. Olisi hyvä, jos parlamentti saisi valkoisella siitä, miten asiat etenevät, niin että tietäisimme tarkemmin, minkälaisia ongelmia kussakin jäsenvaltiossa on ollut ja mikä on kunkin vastuu tähän viivästymiseen. Niin, tämä kysymys jo esitettiin, mutta esitän sen uudestaan. Tämä liittyy näihin tullisanktioihin tai rangaistusmaksuihin. Eli jos tehdään rikkomuksia, niin eikö olisi hyvä, jos sanktiotkin harmonisoitaisiin niin, että eri jäsenvaltioiden käytäntöiden välillä olevat erot eivät aiheuttaisi vä- markkinoiden väärentymiä, vääristymiä. Sitten vielä yksi asia, joka liittyy sisämarkkinoihin ja ulkorajojen tarkastuksiin. No, tietysti tullitarkastajien tehtävä on estää se, että kielletyt tuotteet pääsevät sisämarkkinoille. Mm, ö, mutta kun ajattelee vaikkapa maataloustuotteita, niin meillä on tietysti ihan yhteisiä standardeja, mutta on myös sellaisia tuotteita, jotka ovat esimerkiksi väärennyksiä, sellaisia tuotteita, joissa ei ole mitään alkuperämerkintää. Eli miten tulliviranomaiset pystyvät valvomaan näitä tuotteita? Olisi ehkä hyvä, jos voitaisiin määritellä myös tällaisille taideaarteille ikään kuin alkuperämerkintä velvollisuus. Ja sitten mitä tulee verotukseen ja pk-yritysten yksinkertaistamistoiveisiin, kun puhutaan EUn sisäisestä kaupasta, niin meillähän on tällä hetkellä jo ALV-säännöt, mutta kun puhutaan esimerkiksi viinin kauppaa, kauppaa, niin tuottajat eivät kauhean helposti pysty viemään viiniä muiden jäsenvaltioiden ostajille, koska valmistevero on niin kallis. Se aiheuttaa ongelmia, vaikka ALV onkin yhtenäistetty. Mutta kiitän joka tapauksessa teitä tämän vuoropuhelun hyvästä laadusta. Paljon kiitoksia, hyvä komission Sen Tässä oli hyvin paljon kysymyksiä. Nyt antaisin teille mahdollisuuden vastata niihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa yleisluontoisesta huomiosta ja sanoa, että komissiolla ei ole puutetta kunnianhimosta tullialalla. Ja vaikka tämä kysymys on monimutkainen, se on äärimmäisen tärkeä, ehdottoman tärkeä. Todellakin meidän täytyy löytää tapoja myöskin suurelle yleisölle tämä selittää. Te puhuitte tässä esimerkiksi kulttuuriperinnön kaupasta. Uskoakseni on konsensus olemassa tässä kysymyksessä ja tämä konsensus tekee mahdolliseksi luoda valoa ja tuoda esiin tullin tärkeää roolia. nyt näihin täsmällisempiin kysymyksiin. Ensin Brexitin liittyen. Pahoittelen, että joudun teille pettymyksen tuottamaan, mutta tiedätte, mikä vastaukseni tulee olemaan. Me olemme komissiossa tilanteessa, jossa meillä on vain yksi neuvottelija, nimittäin Michel Barnier. Luonnollisesti kaikki komission jäsenet ovat mukana työssä. Minäkin olen mukana alasta vastaavana komission vast- jäsenenä neuvotteluiden valmisteluissa, mutta neuvottelua johtaa neuvottelijamme. Ja minä en nyt keskustele tästä sen enempään, en keskustele myöskään itse suoraan minkään brittiministerin kanssa. Tämä on uskoakseni Euroopan unionin näkökulmasta paras strategia. Ja toinen asia, jossa teille pettymyksen tulen kaikille tuottamaan, jos minulta kysytään Brexitistä, on se, että first things first, tärkeät asiat ensin. Minusta on aivan selvää, että meidän täytyy ennen kaikkea ratkaista nyt ne kysymykset ensin, jotka johtivat tähän äh, etääntymiseen. Nyt erosta puhuu, nimittäin äh, oikeudet, kansalaisten oikeudet, ä, äh, rajakysymykset erityisesti Irlannissa. Tämä täytyy kestellä ennen kuin siirrymme käsittelemään suhteidemme tulevaisuutta. Haluamme, että nämä suhteet tulevat olemaan läheiset. Tiedämme, että meidän täytyy järjestelyjä luoda Tiedämme luonnollisesti, että siirtymävaihekysymys on olemassa kauppasopimuksista, kysymys, tulliliitto, yhtenäismarkkinat. Nämä kaikki asiat ovat keskusteluiden ytimessä, mutta keskustelut käynnistyvät vasta sen jälkeen, kun tästä ensimmäisestä neuvottelukierroksesta on päästy. Ja sitten tiedämme, kuitenkin, että ei me nyt olla aivan umpikujassa, mutta melkoisen suuressa hankaluuksissa vaikka toivomme, että merkittävää edistystä tapahtuisi ennen vuoden loppua, me pyrimme tähän. Ja tässä luonnollisesti puhun Euroopan unionin näkökulmasta, mutta myöskin brittien näkökulmasta. Eli me siis jatkamme näillä linjoilla luonnollisesti. Me olemme tietoisia siitä, että tullikysymykset ja rajakysymykset tulevat olemaan keskeisiä seuraavalla neuvottelukierroksella – ja me pyrimme varmistautumaan siihen, että olemme valmiita tähän. Emme tule improvisoimaan se, että sanomme first things first, ei tarkoita sitä, etteivätkö seuraavaksi tärkeimmät asiat jäisi vaille strategiaa tai ettemmekö niitä ajattelisi. Mitä tulee digitaaliseen, sähköiseen äh, alan verotukseen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Sitä on melkoisen paljon keskusteltu jo G20-puitteissa ja OECD-puitteistossa. Nyt antaisin teille kolmijakoisen vastauksen. Ensinnäkin tämä on maailmanlaajuinen ongelma. Tämä ei ole kansallinen tai ei edes eurooppalainen ongelma. Tämä on maailmanlaajuinen ongelma johon täytyy puuttua globaalisti. Tästä syystä Euroopan unioni haluaa tässä OECDn puitteistossa pelata ja jos mahdollista, haluaa löytää ratkaisun, joka olisi jaettu ratkaisu erityisesti amerikkalaisten ystäviemme kanssa. Tiedetään, että on olemassa OECDn alla toimiva työryhmä, joka tulee vuoden 2018 alussa antamaan kertomuksensa ja me odottelemme sitä. Me tulemme kertomaan tämän työryhmän työn tuloksista seuraavassa G20-kokouksessa ministeri tasolla, valtiovarainministerien tasolla. Tämän jälkeen siirrymme eteenpäin muihin ratkaisuihin. Toiseksi me olemme myöskin tietoisia siitä, että kun me olemme integroituneempi yhtenäismarkkinaunionina, me tarvitsemme todennäköisesti omaa lainsäädäntöämme. Ja kuten sanoin, tämä ongelma on globaali, tarvitsee globaalin ratkaisun. Ja koska tämä on rakenteellinen, sellainen rakenteellinen ratkaisu pitäisi löytää. Ja CCTP on tässä monista syistä, joihin nyt en mene, ratkaisu. Tämä ehdotus on olemassa jo. Se on kunnianhimoinen ja uskoakseni äh, se on parhaalla tavalla sorvattu yritysverotustarpeisiin tulevaisuudessa. Ja meidän kautemmehän marraskuussa 2019 päättyi ja minä olen sitä mieltä, että minun tehtäväni on onnistunut, jos tämä ää, ähm, yhteinen yritysverokysymys, CCTP, ennen sitä saadaan käsiteltyä, sillä me pyrimme nyt yritysverotusta sorvaamaan uudelle vuosisadalle. Tässä on sähköinen kauppa mukana. Ja sitten kolmannella tasolla tiedän, että muitakin ehdotuksia on olemassa erityisesti Tulen siitä maasta, jonka tunnen paremmin kuin muut maat. Siellä usein sanotaan, että emme voi odotella, meidän pitäisi saada nopeaa hyötyä tai konkreettisia ratkaisuja siellä täällä. Minä nyt en ole vihamielinen tällaisille ajatuksille, mutta vain yhdellä ehdolla, nimittäin sillä, että tämä nopean aika välin ratkaisu ei uhkaa mahdollisuuksia harjoittaa rakennemuutosta. Meillä pitää siis olla keskeinen ehdotus komissiosta ja Euroopan unionissa CCTP, ähm, yhteinen verotuspohja on tämä. Kuitenkin joka tapauksessa meidän täytyy olla selvä ja meillä täytyy olla vuodelle 2018 vahva ehdotus, jonka komissio tulee antamaan maalis-huhtikuussa 2018, sillä me haluamme, että saamme päätettyä tästä asiasta jälleen kerran ennen kuin meidän kautemme päättyy. Ja minun ajatukseni on se, että ennen meidän kautemme päätöstä, niin ennen tätä päätöstä hän teidän kautennekin päättyy. luonnollisesti tässä nyt siis tilanne on sellainen, että vuonna 2018 voidaan vielä toimia, mutta sen jälkeen on toinen sykli hyvin tärkeä luonnollisesti käynnistymässä. Tämä on myöskin tämä Nikola Dantin ö, verotuskysymys on myös mukana. Minä tarkastelen tätä muiden mahdollisuuksien seassa, mutta se nyt ei ole minun lempimahdollisuuteni. Se on sellainen, jota voidaan käyttää, kuten sanoin, jos voimme tämän nivoa CCTPn globaalimpaan rakenteeseen. Sitten Brexitiin ja satamiin liittyen sananen tämä hanke myöskin Euroopan unionin ja Britannian välille loisi uudet rajat. Ja kuten sanoin, nämä ovat sellaisia asioita, joista, joista neuvotellaan sitten neuvotteluiden toisessa kierroksessa. Mitä ähm, Euroopan unionin tullikoodeksiin tulee toukokuussa 2016. Sehän saatiin kasaan, se on hyvin monimutkainen, suuri paketti lainsäädäntöä. Kuitenkin se on Euroopan unionin tullihallinnossa enemmän oikeusvarmuutta ja selkeyttä tarjonnut. Tämä oli minun pyrkimykseni tulliunionin alalla yli kolme miljoonaa Euroopan unionissa, anteeksi kolme miljardia, kulkee järjestelmän kautta ja tämä luo enemmän selkeyttä järjestelmään. Ja nyt kauppaa harjoittavien tahojen jäsenmaiden kanssa tarkastelemme järjestelmän toimivuutta. Mitä tulee sitten neuvottelutilanteeseen koskien äh, tullirikkomusta, ja sanktioiden alalla. Tämäkin on Nikolalle. Euroopan parlamentti saattoi ensimmäisen käsittelyn äh, päätökseen ja pyrkii nyt saattamaan neuvostoa toimimaan. Ja nyt äh, täytyy sanoa, että tietyt näistä sanoisiko kun suuntaatte komissiolle, eivät juurikaan ole oikeastaan meille suunnattavia, vaan enemmänkin jäsenmaille, mutta tämä on yleinen huomio. Niin kyllä, kyllä minä tiedän, että tiedätte sen, mutta se, se ei koskenut kaikkia huomiota täällä kuitenkaan. Komission, komissio on hyväksynyt ö, osittain parlamentin kannan ja on jo ö, omansa syyskuussa parlamentille neuvostolle välittänyt tänä vuonna. Ja se on sitä mieltä, että neuvostossa keskustelua voitaisiin käydä tältä pohjalta. Ja parlamentin mietintö, joka on hyväksytty, on erittäin tärkeä askel eteenpäin näiden sanktioiden alalla. Komissio on sitä mieltä, että mitään perusteluja ei ole sille, että ehdotus vedettäisiin pois tähän mennessä. Kuten tiedätte, mitään keskustelua ei ole artikla artiklalta käyty verotuksesta. Mitä tulee sitten väärennettyihin tuotteisiin, komissio on täysin tietoinen siitä, että väärennettyjen tuotteiden salakuljetus on hyvin laajalle levinnyt ongelma yhäkin. Komissio selvästi tulli ja intellektuaalisen omaisuuden osalta valvoo kysymyksissä rikkomuksissa, mutta meidän täytyy olla proaktiivisia. 80 prosenttia näistä väärännöksistä tulee Kiinasta. Tämä on kuin kissa- ja leikkiä ja 8 prosenttia muuta. Tämän vuoksi meillä nyt on kaksi toimintasuunnitelmaa Kiinan ja Hongkongin osalta. Me pyrimme vaihtamaan tietoa ja paremmin keskittymään näihin epäilyttäviin lähetyksiin. Mitä tulee sitten sääntöjen vastaisiin hyödykkeisiin, meillä on markkinavalvontaviranomainen, joka on luonnollisesti hyvin tärkeässä roolissa tässä asiassa ja me olemme ähm, hyödykepakettia uudistaneet ja komissio tulee nyt pyrkimään siihen, että eri viranomaiset harjoittaisivat lähempää yhteistyötä ja vaihtaisivat tietoa enemmän. Mitä voisimme sitten tehdä, jotta voisimme varmistaa sen, että verkkoalustat maksavat veronsa siellä, missä toimivat? On aivan selvää, että tulevaisuuden talous on sähköistä taloutta. Tässä jälleen kerran me arvioimme erilaisia ehdotuksia, joita komission syyskuun tiedonannossa 17. päivä tuotiin esiin. Minulta tiedosteltiin myös, mitä me teemme alve ähm, kynnysarvolle. Tämä 22 euroa edustaja Dalton 115 miljoonaa lähetystä tulee ALV-vapaasti Euroopan unionin vuosittain, ja tämä järjestelmä teki mahdolliseksi valtavan vääristymän ja valtavat petokset. Euroopan unionin yritykset kärsivät tästä, koska ensinnäkin päinvastoin kuin Euroopan unionin ulkopuoliset kilpailijat, ne Euroopan unionin yritykset joutuvat äh, soveltamaan alveita aivan ensimmäisestä eurosta lähtien. Tämän lisäksi äh, kyseessä ovat älypuhelimet ja tabletit äh, hyvin suuresti, joiden hintaa vähätellään tai se merkitään pienemmäksi. Tämän vuoksi vuonna 2016 aloitteessaan komissio sähköisen kaupan osalta käsitteli näitä kysymyksiä ja me tulemme vaatimaan tulevaisuudessa kaikkien pienien lähetysten osalta myöskin postilähetysten osalta tätä, olipa niiden arvo mikä tahansa, ja tämä teki mahdolliseksi myöskin riskianalyysiperusteisesti tehdä tarkistuksia niihin lähetyksiin, jos mahdollisesti riski esiintyy. Yli 75 prosenttia lähetyksistä, joiden arvo on alle 150 euroa, voidaan, ne voidaan ilmoittaa yhden lukumenettelyn kautta. Tämä toimii jo, tämä on osoittautunut menestykselliseksi ja uskoakseni tässä on hyvä tapa jatkaa eteenpäin. Sitten edustaja De Jongelle kuulin mitä puhuitte kunnianhimosta, mutta kenen kunnianhimosta te nyt puhutte? Jälleen kerran en nyt tunne, että hyökkäätte minua vastaan, sillä komissio hän on hyvin kunnianhimoinen tullikysymyksissä, mutta on selvää, että meidän pitää myöskin kohdata todellisuus, ja todellisuus on sitä, että tämä tehtävä on hyvin monimutkainen, ja uusien järjestelmien käyttöönottokustannus on hyvin suuri. Siksi meidän täytyy nyt tunnustaa, että 17 sähköistä järjestelmää, jotka liittyvät koodeksin toimintaan. Niitä ei voida ennen vuotta 2020 saattaa päätökseen. Tämä oli aivan epärehellistä ja väärin näin väittää, mutta komissio kuitenkin on sitä mieltä, että 80 prosenttia arvioiden mukaan siitä, mitä pitäisi äh, saada toteutettua, tulee toteutettua ennen vuotta 2020 ja tämän jälkeen. Me vastaamme tiettyjen jäsenmaiden pyyntöihin ja myöskin kaupan edustajien pyyntöihin lykätä lopullista määräaikaa tiettyjen järjestelmien käyttöönoton osalta vuoden 2025. Ja uskoakseni tämä on se melkoisen realistinen lähennystapa jälleen kerran. Se ei ole myöskään kunnianhimon vastainen, jos on hyvin kunnianhimoinen, mutta ei realistinen, fantasioi. Tämä on tilanne tämän IT-järjestelmän viivästymisen osalta luonnollisesti. Me olemme laajalti kuulleet jäsenmaita ja sidosryhmiä ennen kuin päätimme uusista suunnitelmista IT-järjestelmien osalta. Me olisimme pitäneet parempana jär- toimia nopeammin, mutta jälleen kerran meidän täytyy hyväksyä se, että jäsenmaat toimivat tällä tavoin. Edustaja Rosier, kysymys. Minä kirjasin kysymyksen ylös. Kaikki nämä kysymykset otin ylös. Niihin ei ole helppo suoratakaisen vasta, erityisesti mitä tulee äm, taideesineisiin, mutta vahvistan sen, että komissio tulee kirjallisen äh, julkaisun tekemään asiasta – mitä tulee markkinavääristymiin, olen sitä mieltä, että me voisimme äh, hiukan höllentää yhden luukun menettelyä. Vaikuttaa siltä, että olisi tärkeää saattaa päätökseen ALV-verotuksen äh, osalta järjestelmä. Ja tätä käsittelemme Ecofinissa näitä kysymyksiä, kuten myöskin valmisteveroa. veroa. komissio on käsitellyt kaikkia näitä kysymyksiä. Me toivomme, että voisimme nopeasti tämän paketin hyväksymiseen edetä. Se on hyvin laajaluonnollisesti ja näin antaisimme tulleillemme, joita niin arvostamme, vahvemmat välineet toimia tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, komissaari. Minullakin olisi kysymys, joka liittyy näihin kulttuuriaarteisiin, koska tarkkaa. Kysehän on siitä, että sisämarkkinoille halutaan tuoda arkaluontoisia tuotteita ja tulliviranomaisilla on avainasema niiden valvonnassa. Te korostitte jo viranomaisten, tulliviranomaisten roolia valvonnassa. Kysehän ei ole minkä tahansa kaupan kaupasta – Voisitteko te ehkä äh, tästä sanoa vielä vähän enemmän? Niin tämähän liittyy todella tulliviranomaisten toimintaan, mutta tämä on aivan erillinen asia oikeastaan. Me haluamme to- torjua terrorismin rahoittamista. Tämä on osa strategiaa, jota me valmistelemme neuvostolle tähän aiheeseen liittyen. Ja tämä on äärimmäisen laaja ongelma haluamme myös tällä tavalla panna pisteen ihmiskunnan kulttuuriperinnön ryöstämiselle. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen vuoksi tämä ehdotus oli tavallaan ero, erillään muista tulliviranomaisiin liittyvistä asioista. Kyllähän tulliviranomaiset tekevät työtä näiden asioiden parissa Alankomaissa, äh, Ranskassa ja niin edespäin. Kun olemme vierailleet tulleissa, äh, niin esimerkiksi Charles de Gaullein lentokentällä äh, oli tällainen assyrialainen esine, joka olisi ollut miljoonien dollareiden arvoinen pimeillä markkinoilla. Eli tulliviranomaistenkin täytyy toisaalta olla itsevalppaina ja toisaalta ähm, vastuullistaa myös niitä henkilöitä, jotka ovat valmiita ostamaan tällaisia tuotteita. Emme tietenkään halua äh, osoittaa sormella ketään, mutta äh, niin eihän, eihän tämä ole todellakaan sellainen esine, joka on kenen tahansa ostettavissa. Siäpä. Kiitoksia. Jos ei ole muita kysymyksiä jäsenillä, niin ensinnäkin haluan kiittää komissaaria siitä, että tulitte paikalle. Voitte laskea meidän valiokuntamme varaan. Me tulemme mielellämme tekemään yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia kovasti. Ja minäkin mielelläni tulen aina tänne keskustelemaan niistä asioista, joista haluatte keskusteltavan. haluan keskustella lisätä tietoisuutta näistä asioista. Okay, um, so uh, I think it was very interesting. Uh, Kiintoisa keskustelu. Oli kiintoisaa keskustella komissaari Moskovicin kanssa. No, minun täytyy nyt tästä lähteä. Ja esittelijä on nyt vieläkin liikenneruuhkassa, mutta Rosa tulee tänne, tarttuu puheenjohtajan nuijaan, kunnes Tita tulee paikalle. Kiitoksia kovasti ja nähdään huomenna. Um, this is just for a few minutes because I hope that Dita will come. Ihan muutama minuutti vain, koska toivon, että Dita tulee paikalle kohta. En tiedä, miten paha ruuhka. Miten pahassa ruuhkassa hän on? Varmaan minuuteista puhutaan. We pass to the point six. Sitten menemme esityslistamme kohtaan kuusi. Kyse on kilpailupolitiikkaa koskevasta vuotuisesta kertomuksesta. Esittelijä, jolle annan puheenvuoron ihan kohta, on Kristal Schaldemose. Tämä on ihan <clears throat> yksinkertainen lausunto. 53 säännön mukaisesti kyse on Ekon valiokunnan vuotuisesta lausunnosta kilpailu kilpailukyvystämme. Parlamentin lausunto on laadittu vastauksena EUn kilpailukykykertomukseen edelliseltä vuodelta. Ja Ekon mietintö liittyy, tai siis se on luoteltuna liitteessä yksi, ja kyse on siis oma aloite mietinnöstä Kyse on oma aloite mietinnöstä ja se hyväksytään täällä automaattisesti. Minulla on täällä myös luettelo varjoesittelijöistä, mutta ennen annan puheenvuoron Charles de Moselle. Ole hyvä. Thank you so much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hienoa nähdä teidät puheenjohtajan paikalla, ja jos sallitte, niin jatkaisin tanskan kieltä käyttäen. Tack för ordet, och øh, det är... Er- Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuten itse sanoitte, rouva puheenjohtaja, Tämä on aina uudestaan pinnalle tupsahtava teksti. Kyse on kilpailupolitiikkaan liittyvästä kertomuksesta. Alkuun sanottakoon, että nyt on kyllä ruususten paikka. Komissio on tehnyt erinomaista työtä kilpailupolitiikan saralla. Jos katsotaan kertomuksen sisältöä, ja lausuntomme sisältöä, niin me emme oikeastaan kritisoi komissiota, vaan toivomme, että keskityttäisiin tiettyihin erityisaloihin. Kaiken kaikkiaan komissio on tehnyt hyvää työtä. Tärkeänä pidettäköön, että sisämarkkinat toimivat järkevällä tavalla ja se edellyttää, että säännöstöä sovelletaan ja vaalitaan yritysten välistä rehtiä kilpailua niin, että kuluttajat siitä hyötyvät. Jäsenvaltiolla on toki oma vastuunsa kannettavana tässä hankkeessa, mutta meillä on erinäisiä ehdotuksia. Minäkin olen laatinut joitakin kompromissitarkistuksia. Tässä vaiheessa kiittäisin varjoesittelijöitä, heidän ponnekkaasta työstä. Kymmenen hyvää kompromissitarkistusta on muovattu, näin on saatu johdonmukainen teksti aikaiseksi. Näin voimme paneutua omalta osaltamme tähän tekstiin ja ihan yleisestikin kommentoimme kilpailupolitiikkaa ikään kuin toimivien sisämarkkinoiden eh- ennakkoedellytyksenä. Kolme ryhmää tukee kaikkia tarkistuksia. Kiitokset siitä niille. Ja loput sitten tukevat lähes kaikkia muita. Muutamaa tarkistusta lukunottamatta. En halua käydä nyt tarkistuksia kohta kohdalta läpi. Erinäisissä tarkistuksissa korostetaan tarvetta kitkeä laittomia valtion tukia – meidän täytyy varmistaa kaikkien sisämarkkinoilla toimivien tahojen reilu verotus ja meidän täytyy varmistaa kilpailusäännöstön parempi soveltaminen, sillä siitä olisi hyötyä juuri PK-yrityksillä. Eli jos sääntöjä käytettäisiin johdonmukaisesti. Sitten meillä on ehdotuksia digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Kyse on tässäkin yhteydessä olemassa olevien sääntöjen soveltamisesta ja sitten meidän täytyy katsoa tietenkin näitä online-kysymyksiä varmistaen, että sisämarkkinat voivat toimia rehdin kilpailun hengessä. Ja kuluttajilla pitää olla tietenkin mahdollisuus nostaa joukkokanteita. Tämä on mielestäni tärkeä asia, sillä kuluttajienkin pitäisi pystyä osallistumaan toimivin välinein sisämarkkinoiden toimintaan. Yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että julkisiin hankintoihin liittyvät säännöt tulevat johdonmukaisesti sovellettua. Mutta se edellyttää mahdollisuuksien käyttöä. me tiedämme, että tästäkin hyötyvät kuluttajat ja ympäristö. Siinäpä meidän tarkistuksemme Ekonin tekstiin. Kuten sanottu, laajalta rintamalta kompromisseja on tuettu ja minä uskon, että Ekon voi huomioida meidän ehdotuksemme lopullisessa mietinnössä. Eli vielä kerran kiitokset ja toivottavasti huomisessa äänestyksessä kaikki voivat tukea näitä saavutettuja kompromisseja. Kiitoksia. Now we have a... Kiitoksia Kristel. Meillä on useita varjoesittelijöitä. En kuitenkaan näe monia heistä tässä salissa. Mutta ensinnäkin Jiri Pospisil on pyytänyt anteeksi sitä, että hän ei pääse paikalle. Tsekissä hän tällä hetkellä muodostetaan hallitusta. Se varmaan piti hänet tuolla kotipuolessa. Mutta hän on lähettänyt tekstin, luen sen. Siinä sanotaan näin. Esittelijän tai lausunnonlaatijan tekemä työ on ollut erittäin rakentavaa. Olemme saaneet hyviä kompromisseja. Yleisesti ottaen meidän tärkein kantamme oli se, että pidettäisiin huomioon keskiössä kilpailupolitiikka niin, että lausunnon sovellusalaa ei laajennettaisi talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Olimme myös sitä mieltä, että terminologian selkeys on kaiken O, erityisesti kun puhutaan arkaluontoisista asioista, kuten verotuksesta ja työntekijöiden lähettämisestä, jotta ei synny hämmennystä ja keskenään erilaisia tulkintoja. Joskus on niin, että vähemmän on enemmän. Ja kun puhutaan kilpailupolitiikasta, niin olemme vakuuttuneita siitä, että meillä on yleisesti ottaen hyviä sääntöjä, mutta joko niitä täytäntöön pannaan epätäydellisesti tai epäjohdonmukaisesti. Meidän tulisi rohkaista eri toimijoita varmistamaan se, että täytäntöönpano, siis olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpano olisi tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa. Me olemme löytäneet hyviä kompromisseja tekstiin muun muassa verokysymyksissä, digitaalisten sisämarkkinoiden alalla. Olemme korostaneet kilpailukyvyn rahoitusta. Olemme myös saaneet kompromissiin ryhmäkanteista. Ja meillä on täydentäviä juridisia välineitä eri jäsenvaltioissa. On myös tärkeää, että paikalliset viranomaiset johdonmukaisesti täytäntöön panevat kilpailupolitiikkaa. Haluaisin vielä kertaalleen kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja avoimuudesta niin, että olemme löytäneet tasapainoisia, tasapuolisia kompromisseja. Se oli siis ensimmäinen varjoesittelijä, mutta sitten kuka puhuu Mobergin puolesta? Daniel Dalton puhuu Mobergin puolesta. Thank, thank you very much. Paljon kiitoksia niin kollega pyytää anteeksi, että ei päässyt paikalle lentoon liittyvien ongelmien takia hän ei päässyt paikalle. Mutta hän kiittää Kristeliä ja hänen ryhmänsä tekemästään työstään kompromissitarkistusten osalta. ECR voi tukea suurinta osaa näistä ehdotuksista ja tätä lausunnon tasapainoista lähestymistapaa, mutta me emme voi tukea tarkistuks, kompromissitarkistuksia 2 ja 6 kakkosta siitä syystä, koska tekstistä, teksti on epäselvä ja ei liity kilpailupolitiikkaan. Minun mielestäni tämä valittu sanamuoto on hyvin tulkinnanvarainen, jopa harhaan johtava, eikä liittyisi enää itse aiheeseen. Ei siitä syystä, että me haluaisimme, että kaikki maksavat veron, veroa yhtä lailla, mutta kyse ei ole näin yksioikoinen. Sitä ei voida ratkaista tällaisessa asiakirjassa. Niin kuin komission jäsenkin sanoi, kyse verotuksesta puhuttaessa on globaali ja sitä pitäisi käsitellä myöskin globaalilla näyttämöllä. Mitä tulee kompromissitarkistuksen kuusi? Tässä on kyse kollektiivista oikeussuojaa keinoista ECR on tyytyväinen siihen, että kompensaatioita suoritetaan. Muissakin mietinnöissä pitää tätä kollektiivista oikeusoikeuden kysymystä käsitellä. Kollega Mubarak on sitä mieltä, että meidän täytyy pohtia juuri sitä, että miten asia tulisi jatkossa lähestyä. Yhteenvedonomaisesti hän haluaa kiittää kollegoita siitä, että monia ECRn esittämiä tärkeitä asioita on otettu huomioon. Eli me katsomme, miten digitaalisten sisämarkkinoiden eh, tavoitteita voidaan saavuttaa ilman, että jouduttaisiin turvautumaan tällaiseen yhteen ainokaiseen ratkaisumalliin. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko täällä muita varjoesittelijöitä paikalle? Dennis, voinko ottaa sinulle puheenvuoron? Eh, Rosa. And, eh, Paljon kiitoksia, Rosa. Haluaisin myöskin kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt lausunnon parissa. Meille on aina hyvin tärkeää kilpailua käsitellä. Ensinnäkin sen pitäisi olla IMKossa. Sehän liittyy täysin sisämarkkinoihin, mutta jos tarkastelet sitä, kuinka sisämarkkinat toimivat, välillä tuntuu siltä, että vapaa toimijat eivät riitä markkinoilla ja tämä ei tunnu oikein hyvältä, varsinkaan jos markkinat eivät ole auki uusien toimijoiden tulolle. Tätä pitäisi korostaa, niin tapahtuukin, niin se on mielestäni hyvä. Tässä korostetaan myöskin sitä tilannetta, että välillä markkinoilla toimijoita on paljon, mutta esimerkiksi elintarvikeketjussa meillä on paljon viljelijöitä, mutta vähän supermarketteja, joten vaikutusvalta ei jakaudu tasaisesti ja sitten markkinatoimijat, kuten viljelijät, eivät enää halua tehdä mitään niin, että saisivat enemmän vaikutusvaltaa yhdessä. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että tässä mietinnössä on tämä ja muitakin asioita mukana kompromisseja. Me tulemme kuitenkin äänestämään tyhjää, elleivät kaikki kohdat toteudu muuten. Pääsemme historiallisen tilanteen sen niin, että meidän ryhmämme ensimmäistä kertaa äänestää tämän puolesta. No. no. Muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkä Kristil haluat vielä kommentoida. Men, äh, eh, bara til sidst, tack tak for Äh. Kiitokset, rouva puheenjohtaja, kiitokset näistä kommenteista. No lähtökohdat ovat erilaiset, mutta parlamentin hyvänä puolena on se, että kaikista huolimatta voidaan kompromisseja sorvata ja löytää tasapainoisen lähestymistavan, joka kuvastaa enemmistön kantaa. Ja hienoa, että GUE ensi kertaa on valmis puoltamaan kilpailupolitiikkaan liittyvää lausuntoa. Eli vielä kerran kiitokset tästä hyvästä yhteistyöstä. Very much. So... Kiitoksia kovasti. Vielä muutama viikko aikaa löytää yhteisiä ratkaisuja, vaikka mielipideeroja onkin. Mennäänpä sitten seuraavan kohtaan. Puheenjohtaja meillä paikalla vieläkään. Näen täällä Olgan. Eli ehkä kohta neljä olisi hyvä ottaa nyt. Ai, Dita ei olekaan paikalla, jaha. Ah, yeah, that's true. Sorry. Yes, sorry. Yes, yes, yes, yes, yes. Cooperative, cooperative intelligent transport system. Älykkäät liikennejärjestelmät, koska Dita ei ole paikalla ainakaan vielä puhumassa EECCstä, joten menemme kohtaan seitsemään. Kyse on eurooppalaisesta strategiasta älykkäksi liikennejärjestelmiksi. Vuorovaikutteisista sellaisista. Van Miltenburg Aldesta on paikalla, joten annan teille puheenvuoron oikopäätä ja sitten varjoesittelijät. Thank you, Chair. I really would like... Kiitoksia. Puheenjohtajana aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia MEPPI-kollegoitani heidän osallistumisestaan, sillä kaiken kaikkiaan lausunto, mietintölausunto tuon 39 tarkastusta saatiin, ja olen hyvin tyytyväinen siihen, mihin suuntaan tarkastukset johtavat tai tekstiä. Suurin osa niistä seuraa alkuperäisellä linjoillani, ja osittain jäsenet myöskin tarjosivat hyvin tärkeitä lisäyksiä, äh, jotta olisimme tehokkaita. Äänestyslistan pitäisi olla lyhyt, joten minä pyrin saamaan aikaan mahdollisimman paljon kompromisseja. Ähm, tämä on mahdollista, koska tarkastukset ovat, kuten jo sanoin, melko lailla samoilla linjoilla. Kaiken kaikkiaan meillä tulee olemaan vähemmän tarkistuksia, jotka eivät mahdu näiden kompromissien alle, mutta minä viittä kompromissitarkistus tulen esittämään. Viimeiseen kappaleeseen ei puututa. Tämä kappale toivottaa tervetulleeksi aikataulun delegoitujen säädösten osalta ITS-direktiiviin. Ja me myöskin kompromissitarkistuksia esitämme kahteen lisäkappaleeseen. Ensimmäinen kiinnittää erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. Uskoakseni ensimmäisessä keskustelussa me tätä korostettiin. Meidän tulee kyberturvallisuuden tärkeyttä korostaa ja myöskin korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että meillä on ITS-kommunikaatiossa yhteiset standardit. Ja tämän lisäksi komission pitäisi teknisen harmonisoinnin ja standardisoinnin osalta globaalit periaatteet maksua tässä. Lisäys on erittäin tervetullut. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pidä jättää Eurooppaa eristyksiin. Yleisesti ottaen minun mielipiteeni on se, että meidän pitäisi olla mahdollisimman tiivissanaita sanaisia lausunnossamme TRAN-valiokunnalle. Esimerkiksi meillä on tarkistuksia, jotka koskevat jo olemassa olevaa vaikutusten arviointia komissiosta ja sen kaltaisia tarkistuksia, kuten tarkistus 19 tai tarkistus 36, on vaikea saada nyt mukaan, koska ne eivät CITSään liity varsinaisesti. Ja tämän lisäksi meillä on seikka jotka ovat tärkeitä ko- kompromisseissa. Sellaiset tarkistukset jäävät sivuun, jotka ovat teknologian neutraalisuuden vuoksi mahdon mukaan, eivät aina sisännön vuoksi. On harmi, että Dan Daltonille paikalla. Hänellä on tarkistus, joka koskee 5Gtä. Kyllä tietenkin luonnollisesti minä tuen myöskin 5G-verkon kehitystä, mutta me emme voi pyytää komissiota tänään sulkemaan 5Gtä ulos, jos sitä tulee vielä kehitellä. Sisältöön liittyen minä hyvin vahvasti liberaalia markkinalähestymistapaa kannatan ja huomaan, että tämän kannan jakavat suurin osa kollegoista. Kuten sanoin, olen vakuuttunut siitä, että lopulta paras viestintäteknologia on se, joka valtaa markkinat. Sen vuoksi meidän pitäisi tukea lainsäätäjinä teknologian neutraaliutta. Yhteen sopivuus ja turvallisuus käyttäjille ja kansalaisille on hyvin tärkeä seikka myöskin. Siksi meidän pitäisi varmistaa se, että kaikki äh, e-callit ainakin pitkällä aikavälillä ovat sellaisia järjestelmiä, että pystyvät viestimään keskenään. Rajat ylittävän vuoksi me tarvitsemme myöskin sellaisia järjestelmiä, jotka toimivat yhteen esimerkiksi liikenteessä. Siirtymävaiheen aikana meidän täytyy pohtia hyvää tasapainoa ähm, vuorovaikutteisten ajoneuvojen ja sellaisten, jotka eivät sitä ole välillä. Laatukysymykset ovat minulle kaikkein tärkeimpiä. IMKOlle kaikkein tärkein osa tässä on kappale kolme. Kyseessä ovat kuluttajaoikeudet, kuluttajan oikeus yksityisyyteen ja tiedon suojelu. Olen hyvin tyytyväinen niihin tarkistuksiin, jotka korostivat tätä linjaa. Me vetoamme todennäköisesti sen puolesta, etteivät auton valmistajat koskaan tiettyjä älyjärjestelmiä käytä. Tässä IMCO todellakin haluaa korostaa kuluttajien oikeuksia ja yhteenvetona eh, TRAN-mietintöä varten kello kaksi huomenna on tarkistusten jättämisen takaraja. TRAN eh, valiokunnan ensimmäinen versio oli jo melkoisen hyvä, mutta siinä ei ollut täysien IMCOn prioriteetteja mukana. Siksi otan myöskin TRAN-mietintöön vastaan tarkistuksia. Minä olen siellä varajäsen. Jos ne, kun ne ovat IMKO-lausunnon kanssa samalla linjalla, pyrin varmistamaan sen, että mahdollisimman paljon IMKO-lausunnosta otetaan mukaan, kun me TRANin mietintöä käsittelemme kompromissi. Tarkistukset lähdetään huomenna, että mietintöä koskien kaikille varjoesittelijöille. Meillä varjoesittelin kokous 29. marraskuuta kello 9 aamulla. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin kiittää IMKON sihteeristöä erityisesti Ann-Sophie Johnsonia hänen avustaan. Minä odotan mielenkiinnolla seuraavia askelia tässä prosessissa. Pahoittelen, että puhun näin pitkään, mutta paljon kiitoksia huomiosta. Kiitos. Thank you very much for this. Kiitoksia, että toitte myös esiin meidän IMKO-asennettamme tähän asiaan päävaliokunta, vastuuvaliokuntahan on transportvaliokunta, mutta me esitämme lausunnon. Pospi Sil on EPPn varjoesittelijä. Hän ei kuitenkaan ole paikalla, mutta hän on lähettänyt minulle vähän tekstiä. Ei mitenkään kauhean pitkä tämä teksti, minä luen sen. Hänkin kiittää hyvästä yhteistyöstä ja hän halusi minun mainitsevan seuraavat seikat. EPP tukee sitä, että kehitetään ja toteutetaan tällaisia yhteensopivia älykkäitä liikennejärjestelmiä. Suurimmalla osalla kompromisseista on yhteisiä nimittäjiä. Niiden hyväksymisen ei tulisi olla kauhean mutkikkaasta. Kaikki poliittiset ryhmät näyttävät olevan yhtä mieltä esittelijän filosofian kanssa, eikä me tässä tee poikkeusta. Me korostamme ympäristöä ympäristöystävällistä liikennettä EU-ssa, erisesti kun puhutaan CITS-sovelluksista tulevaisuudessa. Ja tarkistuksemme numero kaksi on yhteen sopiva tarkistuksen kolme kanssa kollegoilta, sosiaalidemokraattikollegoilta siis. <clears throat> Tarkistuksemme kuusi, samoin kuin Daltonin Tarkistus Dalton taisi lähteä, mutta kai hän tulee takaisin. No, hän voi puhua tästä. Eli meidän kutosemme ja Daltonin kahdeksikko molemmissa korostetaan sitä, kuinka tärkeää on pitää kiinni globaalista CITS-kilpailukyvystä. Ja me olemme sitä mieltä, että CITS tarvitsee tukea Euroopan unionilta – tarkistuksessa 29 toteamme, että täytyy kiinnittää erittäin paljon huomiota kyberturvallisuuteen, jotta voidaan estää erilaiset hakkerointihyökkäykset ja muut väärinkäytökset. Kyberturvallisuusaihehan sisältyy muihinkin IMKO valiokunnan kollegoiden tarkistuksiin eri poliittisista ryhmistä ja olemme tyytyväisiä sille, että kaikki ovat tietoisia tästä uhkasta. On tärkeää suojautua kyberhyökkäyksiä vastaan ja siksi on tärkeää myös pitää kiinni huoli siitä, että kuluttajien autoista löytyvät henkilötiedot suojataan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kautta poliittisen skaalan tarkistukset ovat yhteneväiset. Meidän tarkistuksemme 21 siinä me esittämään sellaisen teo, teorian, että on tärkeää saada järkevä teknisen harmonisaation ja standardoinnin puitteisto niin, että voimme menestyksekkäästi ottaa käyttöön toimivuuden kaikilla tasoilla. Ja meidän mielestämme kaikkein tärkeimmät kumppanimme ovat liikenne- ja kuljetusministerit ja muut ammattiihmiset, kansalliset toimielimet. Me olemme halukkaita tekemään yhteistyötä lausunnon laatijoiden ja varjoesittelijöiden kanssa, kun laadimme kompromissitarkistuksia. Kiitos. Eli tämä oli EPP-varjoesittelijämme näkemys. SNDn puolesta puhuu Tarabella. Merci, madame la présidente. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je serai... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ennen kuin menen eteenpäin. Niin minä puhun hyvin lyhyesti, kun puhumme markkinoiden vapauttamista viestinnän alalla. Äh, sallikaa nyt äh, hiukan synkemmin puhua. Tässä puhutaan 5Gstä. Minä toivon, että minun kylässäni ihmiset saisivat edes 3 tai 4G, jos mahdollista, käyttöönsä. Ja se ei ole kaukana täältä. Eri markkinoiden vapauttaminen johtaa siihen, että maaseutualueella tästä liberalisaatiota kärsitään vielä enemmän, sillä välillä saatamme olla nostalgisia, kun kaapelit tulivat Belgiaan aikoinaan. Maaseudulla voitiin nauttia palvelusta yhtä hyvin samalla hinnalla kuin kaupungissa, mutta nykyisin tilanne on viestinnän alla sillä, että yksinkertaisesti kaupungissa palvelut ovat parempia kuin muutaman sadan asukkaan kylää ei kannata palvella ja meillä on kokonaisia valkoisia alueita kartalla. Puhun tästä, sillä nykyisin laajakaistan yhteys on ensiarvoinen tarve, erityisesti maaseutualueen kehitykselle. Ja me olemme nyt kaukana, eikä Belgia ole pahin maa Euroopan unionissa, se on yksi kaikkein parhaita. Mutta viestintä ja viestintäyhteydet ovat tärkeitä, jotta yrittäjät voivat yhä jatkaa työtään maaseudulla, myöskin äh, esimerkiksi graafikot tai lääkärit tai niin edespäin arkkitehdit. Puhun tästä, sillä äh, liberalisaatio on kieroutuneita asioita aiheuttanut erityisesti maaseudulla. Nyt menen ähm, tähän lausunto 39 tarkistusta esitetty, kuten esittelijä sanoi, todennäköisesti ei kovinkaan paljon vaikeuksia tehdä kompromisseja. Monet tarkistukset menevät samaan suuntaan. Tekin korostatte, että hyvä puheenjohtaja. Minä nyt neljä asiaa vain mainitsisin. Ne ovat tärkeitä minun ryhmälleni. Äh, ensinnäkin on tärkeää ottaa huomioon äh, se, että palveluiden täytyy olla kohtuuhintaisia ja saatavilla. Ja ähm, myöskin ähm, älykkäät vuorovaikutukset liikennejärjestelmät otetaan tähän oikein mukaan, kuten myöskin päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus, ympäristö seikat siis täytyy muistaa. Ja sitten Toinen asia, uskoakseni tämäkin nauttii konsensusta, on ehdottoman tärkeää taata se, että kuluttajien oikeudet toteutuvat äh, tiedonsuojan alalla, henkilötietojen suojan alalla ja Euroopan unionin äh, tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ja kolmanneksi, tämä ei varmaankaan ole mikään ongelma myöskään, on tärkeää kyberturvallisuusnormeja toteuttaa Euroopan unionin normeja. Tähän puheenjohtaja viittasikin. Tämä on ilmeisesti yleinen huoli, mikä on hieno asia mielestäni kyberturvallisuuden täytyy koskettaa kaikkia maita kyberhyökkäysten varalta. Ja tällaiset hyökkäykset ovat kaikkein pahin vihollinen kehityksessä. On riski, että joudumme kyberhyökkäyksen alle. Ja neljänneksi meidän täytyy ottaa huomioon vaikutukset, joita näillä älykkäillä liikennejärjestelmillä on työllisyyteen, osallistumistalous, toteutuu nykyään hiukan työntekijöiden kustannuksella. Otan nyt huomioon esimerkiksi Deliveroon ateriapalvelut. Tämähän on melkein nykyaikaista orjuutta. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän asiaan, sillä tämä koskettaa myöskin sosiaalisia kysymyksiä. Sosiaalidemokraatit luonnollisesti ottavat asian esiin kuin mitä muutakaan me tekisimme on hienoa, että tässä esittelijä haluaa TRAN-valiokunnalle toimittaa hyödyllisen lausunnon ja myöskin näistä kysymyksistä vastaaville. Kiitoksia. Merci Mark. Kiitoksia Mark. Olkakin nähdäkseni haluaa kommentoida. Ano, děkuji za slovo. Já jsem chtěla eh, pouze... Kyllä, kiitoksia. Ihan vain lisäyksenä muutama ajatus. Haluan kiittää tästä erittäin laadukkaasta tekstistä, esittelijä ja minä edustamme myöskin TRAN-valiokuntaa, joten tarkkaan seuraamme tämän tekstin kohtaloa myöskin vastuuvaliokunnassa. Olen itse jättänyt lukuisia tarkistuksia esittelijän ja varjoesittelijöiden harkittavaksi, ja ne liittyvät e-call-järjestelmään – Olen aikaisemmin käsitellyt tätä asiaa icol mietinnön valmistelun yhteydessä ja muistuttaisin teitä siitä, että 2018han asetus astuu voimaan ja siinä vaaditaan yhteen toimivia järjestelmiä Open Access-järjestelmän kanssa. Nyt pitää suoraan sanoa, milloin tällainen pääsy pitää ja kenelle tarjota. JKL-asetusta käsiteltiin jokunen vuosi takaperin ja silloin oli vaikea näitä sääntöjä muovata. Ja nyt olisi paikallaan katsoa, että missä määrin asia on edennyt. Esittelijä on tietenkin viitannut tähän hyväksyntään perustuvaan toimintaan, eli ettei kuluttajia koskevia tietoja pitäisi tallentaa ilman suostumusta millään tavalla. Eli kyse on tarkistuksesta numero 13. Ja sitten viimeinen huomio, se liittyy kuluttajien valistamiseen, eli näiden järjestelmien järjestelmien toimintalaajuuden rajoittamiseen. Näistä järjestelmistä voi olla tietenkin hyötyä, mutta meidän pitää tietää, että missä määrin ne siihen kykenevät. Eli 26 ja 38 tarkistukset liittyvät juuri tähän kuluttajan valistamiseen. Mutta minä uskon, että löydämme tasapainoisen ratkaisumallia ja mielenkiinnolla jään odottamaan äänestystä. To answer. Kiitoksia. Ehkä Matias haluat vastata. I can really be extremely... Voin puhua lyhyesti, koska suurin osa huomioistannehan otetaan huomioon ja meidän täytyy keskustella varjoesittelijöiden kanssa näistä asioista. Meidän täytyy keskittyä tämän mietinnön oleellisiin asioihin ja olen iloinen myös kuullessani, että TRAN-valiokunta tulee ottamaan huomioon IMKon näkemykset huomioon mahdollisimman mm, laajalti. Olen iloinen tästä rakentavasta yhteistyöstä ja tulos varmasti on sen mukaista. Kiitoksia. Kiitoksia kaikesta työstä. Ja sitten kohtaan kahdeksan. Annan puheenvuoron Ditalle, olkaa hyvä. How was the jam? Minkälainen oli se ruuhka siellä? Maybe, uh, maybe you want to sit here, that's, yes. then you are closer to... Okay, so, uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää kollegat ja anteeksi, että olin myöhässä, mutta huomaan, että Nikola on valmiina käsittelemään omaa mietintöään. Mehän keskustelemme direktiivin 36 EC-täytäntöönpanosta. Kyse on palveluista. Nikola Danta saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ennen kaikkea tässä asiassa varjoesittelijöitä siitä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Se oli erittäin hienoa ja me olemme nyt saattamassa eteenpäin tätä kysymystä erittäin hyvin varjoesittelijöiden kokouksissa esitetyt kommentit päätyivät melko lailla kompromisseihin. Suurin osa näistä kommenteista otettiin huomioon, kun uudelleen muokkasimme osittain kompromissitarkistuksia. Me olemme löytäneet jo sopimuksen suurimman osan kysymyksistä liittyen, ja tähän voimme lisätä vielä laajemman konsensuksen, joka koskettaa sellaisiakin asioita, jotka vielä ovat auki. Äh, haluaisin tässä todeta uudelleen, että tämän kysymyksen suurin haaste on se, että löydämme oikein tasapainon kahden johtoajatuksen välillä, jotka ovat ristiriitaisia. Ensinnäkin me haluamme äm, säätelyympäristön taata sellaisen, joka oikeaa kilpailua, tukee nuorten pääsyä työmarkkinoille, työmarkkinoilla tapahtuvaa innovaatiota ja niin edespäin. Ja toisaalta me haluamme taata palveluiden laadun ja mahdollisuuden jäsenmaille harjoittaa ammattialojen säätelyn osalta, kun ne ovat yleishyödyllisiä, tiettyjä takeita kuluttajille ja kansalaisille. Hyvin paljon tarkastuksia esitettiin debattiin näihin kysymyksiin liittyen. Siksi olen sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää muistaa, mikä on Euroopan toimielinten jäsenmaiden tarkoitus. Tarkoitus ei ole se, että me säätelemme kaiken kaikkiaan ammattialoja, vaan me haluaisimme säädellä tehokkaasti ja tasapainoisesti ammattipalveluita, myöskin ottaen digitaalinen vallankumous ja digitaaliset palvelut huomioon tässä teemassa myöskin. Meillä on kompromisseja numerot 2, 3 ja 14 liittyvät tähän. Anteeksi, voisitko olla hiukan hiljempaa siellä takana? Tämän loginan mukaisesti jäsenmaiden pitäisi ottaa huomioon tietyt seikat säätelyn parantamisessa myöskin komissio voisi indikaattoreita parantaa niin, että ne olisivat tarkempia ja niin, että ne voisivat tämän säätelyn laatua ja määrää mitata molempia jäsenmaissa. Ammattipalveluiden täytäntöön panotarkastelu on hyödyksi näiden palveluiden alalla. Kuitenkin meidän pitäisi ottaa huomioon kansallisten ammattialojen koskevien normien vaikutus. Niiden pitäisi olla sellaisia, että ne eivät ole vain määrällisiä luonteeltaan tai taloudellisia. Tämä on komission pääajatus. Tämän lisäksi ennen kaikkea pitäisi ottaa huomioon laadullinen ominaisuus Ottaen huomioon ne eri periaatteet jäsenmaissa on tämä kompromissi 23. Ja tämän lisäksi äh, toteaisin, että ähm, yleisluontoisten äh, alojen lista sellaisena kuin tuomioistuinkin on sitä käsitellyt, on muuttunut viime vuosina ja näin ähm, tulevaisuuden vallankumousta ajatellen tämä saattaisi olla merkittävää. Meillä on kompromissi 16, joka liittyy tähän ja johdonmukaisesti äh, kollegan Schwab työ liittyy tähän ähm, suhteellisuus teksti. Ja kollega Schwabin ehdottoma kompromissi menee Ähm, artiklan viisi osalta, siis hänen tekstissään selkeästikin tälle samalle linjalle. Tämän lisäksi meillä on vielä kompromissi 18, äh, joka liittyy äh, komission äh, suosituksiin ja suhteellisuuteen. Tarkoituksena oli ottaa mukaan eri kollegojen eri tarkistuksia. Meillä on hyvin paljon kompromisseja, jotka liittyvät ähm, ammattipalvelu, direktiivien vuonna 2000 viisi direktiivin toimeenpanossa on merkittäviä eroja. Meidän pitää pyrkiä sellaisia kompromisseja luomaan, että kansalliset viranomaiset toimisivat tämän direktiivin osalta johdonmukaisesti ja avoimesti myöskin ottaen huomioon eri ammattialat ja intressiryhmät. 9, 11, 13 ja toista tarkistukset menevät tähän suuntaan, että meillä voisi olla äm, eurooppalaisten ammattipalvelujen säätelyn osalta myöskin äm, niiden vertailua koskeva kompromissi me olemme myöskin tilanteessa, jossa me tarvitsemme emme vain tehokasta normatiivista suhteellista puitteistoa, vaan myöskin aktiivista politiikkaa, koordinointia ammattialoilla, erityisesti niillä aloilla, joissa digitalisaatio ja globalisaatio aiheuttavat haasteita. Eurooppalaiset ammatinharjoittajat tarvitsevat nyt jatkuvaa tukipolitiikkaa ja tarvitsevat myöskin heidän pätevyytensä vahvistamista. Meidän täytyy kansainvälistymisen yhteydessä tarpeetonta byrokratiaa purkaa Euroopasta ja myöskin toimia siltä pohjalta, että nykyisiä ammatti, ammatinharjoittajia voidaan aivan täysin verrata PK-yrityksiin. Meillä on myöskin tulevia säädeltyjä ammattialoja koskeva kappale, tässä teemassa pyrimme takaamaan tekstin johdonmukaisuuden ja toteaisin, että tältä osalta meillä on tiettyihin eurooppalaisiin ammatteihin liittyviä. Lisäuskon, että kompromissitarkistukset toimivat ja haluaisin jälleen kerran osalta kiittää vielä varjoesittelijöiden työtä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. EPP, EPPn puolesta varjoesittelijöiden esittelijänä Schwab. Mutta minä toimin täällä EPPn sihteerinä, koska Schwabkaan ei ole paikalla. Kaikki ovat tänään pois. Mutta minä olen paikalla ja sehän tässä tärkeintä on. Eli Andreas Schwab ei valitettavasti päässyt paikalle. Kuten tiedätte, niin tämä on aika hankalaa aikaa Saksassa, koska siellä muodostetaan hallitusta. No, Schwabin poissaolossa haluaisin kuitenkin hänen puolestaan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä, hyvästä yhteistyöstä tässä erittäin tärkeässä asiakokonaisuudessa. Hän on sitä mieltä, että EPPn kannalta tärkeät asiat on otettu huomioon kompromissitarkistuksessa, mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että asetusta ei voida pitää markkinoiden esteenä. Markkinoille tällä voi olla monia hyviä vaikutuksia kuluttajien osalta avoimuutta, palveluiden sujuvuutta, palveluntarjoajan osaamisen kannalta ja myös kauppakamareiden osallistumisen kautta, mutta jäsenvaltioiden täytyy varmistaa se, että sääntely on oikeasuhteista, ei syrjivää ja perusteltua. Toiseksi, uudistussuositukset eivät korvaa rikkomusmenettelyitä. Nämä suositukset osoittavat, että Euroopan komissio on tietoinen ammattiasetuksista ja lainsäädännöstä eri jäsenvaltioissa ja että kaikki ei aina ole EU-oikeuden kanssa samalla linjoilla. Komissio haluaa puuttua näihin ongelmiin suosituksiin, mutta tällä ei voida äh, korvata äh, rikkomusmenettelyä tuomioistuimessa. Ja tätä rajoitusindikaattoria voidaan käyttää ainoastaan indikaattorina ylisääntelystä. Tätä, tämä indikaattori voi tarkastella ainoastaan kvantitatiivista dataa, sillä ei voida arvioida sään, asetuksen laatua. Eli sitä voidaan pitää ainoastaan indikatiivisena suuntaa antavana, ei todisteena siitä, että jäsenvaltiolla on liikaa lainsäädäntöä tai liian heikkoa lainsäädäntöä. Ja esittelijä kiittää yhteistyöstä ja muistuttaa kaikkia siitä, että aikataulu on tärkeä asia. Äänestyksen on syytä tapahtua joulukuussa ja niin edespäin. Kiitoksia. Kiitoksia Rosa tästä. ECRstä meillä on Ehart Sulik, mutta haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Jos näin ei ole, niin eh, saatte puheenvuoron siellä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun haluan kiittää edustaja Dantia tästä erinomaisesta työstä varjoesittelijäkokouksien aikana. Tämä oli hyvin rakentavassa hengessä toteutettu hanke kuten EPV-puolelta kuulimme, ja me olemme tyytyväisiä siihen, että ALDE voi tukea suurta osaa esitetystä kompromisseista. 1-15 voimme hyväksyä, 18 22, 24-26 ja 30. Mitä tulee tarkistuksiin, kompromissitarkistuksiin 16 ja 17, niin meille kyllä sopivat ECRn kommentit, jotka välitämme teidän käyttöön ennen kokousta. Pienen pieniä muutoksia haluaisimme tehtävän 23 ja 31 tarkistuksiin, mutta ne ovat pienen pieniä tarkistuksia, joihin varmaan löytyy ratkaisu. Muilta osin tämä on hyvä kompromissi ja hyvä teksti kokonaisuudessa ja me voimme tukea sitä. Kiitoksia. Very much. Uh, kiitoksia. Kuen edustaja ei ole paikalla, ei vihreistäkään ketään. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron? Jos näin ei ole, niin Nikola, haluatko vielä kommentoida? No, voglio ringraziare i colleghi. Haluaisin kiittää kollegoja kommentoista, mutta ennen kaikkea sitä työstä, jota olemme tehneet äh, äh, kompromissien tarkistusten käsittelyssä. Haluaisin kollega Selimovicille muistuttaa, että kompromissi 16 on sellainen, että me otimme listan, joka oli itsensä EPP-esittelijän Andras Schwabin lista, ja tämä viittaa lainsäädännöllisen suhteellisuusperiaatetta käsittelevään tekstiin. Eli tässä on jo jakauma tapahtunut uskoakseni tulevina tunteina me voimme vielä parantaa tätä tekstiä eri vaatimusten mukaisesti, mutta uskoakseni, että lopuksi saamme aikaan sellaisen tekstin, jota monet tai suurin osa valiokunnassa on valmis tukemaan, niin tämä on Euroopan parlamentilta tärkeä panos näin tärkeään ammattialoja käsittelevään tekstiin. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Niin mehän ja mehän äänestämme 4. joulukuuta. Mennään seuraavaan kohtaan. Okay, uh, so uh, as you know, there was slight change. Kuten tiedätte, niin esityslistaan on tehty muutamia muutoksia. Me emme ole vielä ehtineet käsitellä trilogeja, joten kerron teille nopeasti tästä EECCstä, sähköisen kommunikaation koriksista. Tehän tiedätte, että tämä on suuri, laaja paketti. Neuvotteluja johtaa ITRI, mutta IMKOlla on yksin omainen toimivalta noin kolmanneksesta tästä tekstistä lähillä loppukäyttäjien oikeuksiin liittyvistä äh, säädöksistä ja universaaleista äh, palveluista. IMCO on siis erittäin tärkeä neuvottelijaosapuoli tässä trilogissa, kun neuvottelemme neuvoston kanssa. Ensimmäinen trilogi käytiin Strasbourgissa lokakuussa. ITRE oli puheenjohtajan ominaisuudessa. Me keskustelimme kaikkein tärkeimmistä poliittisista prioriteeteista yhteislainsäätäjien ja komission kesken. IMKON näkökulmasta Otimme esiin esimerkiksi EU-sisäisiin puheluihin liittyvän syrjivän myös palveluvelvoitteen. Keskustelimme myös loppukäyttäjien oikeuksista ja siitä, että kuluttajia täytyy suojella samalla kun vaalitaan innovaatioita ja tarvitaan julkinen hälytysjärjestelmä koko Eurooppaan. Teknisellä tasolla päätimme jakaa työn kolmeen ola, äh, osioon. Ensinnäkin meillä on tämä niin kutsuttu Stream 1 osa-alue, toinen on USD-direktiivi, Stream 2 ja kolmas on Berekin rakenne, Stream 3. IMCO vie eteenpäin tek- teknistä keskustelua Stream 2 osalta ja kaikki IMKon varjoesittelijät ovat voineet osallistua keskusteluihin. Toinen epämuodollinen trilogi järjestetään 6.12. aamu aamupäivällä ähm, keskitymme ITREN vastuualueisiin ja sitten äh, iltapäivällä keskitymme niihin asioihin, jotka kuuluvat yksinomaiseen toimivaltaamme. Eli ensin yleisnäkemys ja loppukäyttäjien oikeudet, harmonisaatio ja sovellusala, sitten nämä unionin sisäiset puhelut ja frekvenssit. Ja no, tässä oikeastaan oli kaikki, kaikkein tärkein, mutta jos te haluatte vielä keskustella enemmän syvällisemmin, vaikkapa varjoesittelijöiden kanssa, niin kaikki mukamiin. Haluaisikohan komissio käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron? Peter, ole hyvä. Joo, äm... Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti vain sen verran, että olemme täysin samalla linjalla kanssanne. Ensimmäisten kolmikantaneuvotteluiden jälkeen teknisissä kokouksissa on päästy hyvin eteenpäin, joten toinen kolmikantaneuvottelukierros varmaan tulee olemaan menestyksekäs ja mitä tulee EUn sisäisiin puheluihin ja käänteiseen hätänumerojärjestelmään, niin sitäkin asiaa on tarkoitus käsitellä. And now we can move. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta, kohta yhdeksän. Kyse on lausunnosta, mutta esittelijä ei ole paikalla. Joten voisimmekohan me tai emme me taida voida. Okay, colleagues, uh, one minute, we will just... Odotellaan vielä minuutti, katsotaan pääsisikö esittelijä paikalle. quick update, uh, Madam Rapporteur, Madam Maid. Eli Meidel on jo rakennuksessa, joten toivottavasti hän rientää paikalle kolmessa viidessä minuutissa. No, kyllähän tällä väki vähenee muutenkin koko ajan. Martin Godot. Okay, so we can continue. We don't... No niin, voimme jatkaa. Varsinainen esittelijä meille ei ole paikalla, mutta hänellä on korvaja. Tässä on kyse kilpailuviranomaisten toiminnan tehostamisesta niin, että voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toimiminen. Evan meillä siis todella on ähm, esittelijä ja tämä on yksinkertainen proses, proseduuri. Roosa, saat puheenvuoron. Doris Main. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Eva lähetti minulle viestin juuri äsken ja ilmeisesti hänkin on jumittunut samaiseen ruuhkaan, jossa te hetki sitten vielä olitte. Ja hän lähettää seuraavanlaiset terveiset. Useimmat tarkistukset ovat komission linjauksen mukaisia, eli vahvistetaan viranomaisten riippumattomuutta ja annetaan niille toimintavalmiuksia. Kiitokset esittelijöille rakentavasta lähestymistavasta. Uskon, että me kaikki olemme tehneet kaikkemme, jotta direktiivistä tulisi toimintakykyinen. Eli huomioitaisiin paremmin kansallisten viranomaisten tarpeet ja näin voidaan 101 artiklaa ja 102 panna paremmin täytäntöön. Olen tehnyt tiiviitä yhteistyötä komission kanssa selvittääkseni muutamia seikkoja varmistaakseni, että tarkistukset ovat nykyistä sääntöjen mukaisia. Tämä huomio, huomioidaan myöskin äänestyskäyttäytymisehdotuksessani. Mitä tulee keskeisiin kysymyksiin, eli kansallisten viranomaisten budjettikysymykseen, eli haettavissa olevat varat. Siihen liittyen olemme saavuttaneet hyvän kompromissin ja päätimme, että vähimmäisrangaistus on vähintään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta kyseisenä liiketoimintavuotena. Keskusteluiden aikana kansallisten viranomaisten kanssa kävi ilmi, että monet haluava, haluaisivat, että vähimmäisrangaistustaso voisi olla korkeampi kuin 10 prosenttia useimmiten siitä syystä, että tämä voisi olla pelottava vaikutteinen ja että se olisi myöskin toimivin ratkaisumalli. Lisäksi on kiinnitettävä hu- huomiota tähän cooling off eh, aikaan ja väärinkäytöksistä ilmoittajien suojeluun. Työntekijöiden suoja- ja eturistiriita kysymyksiin liittyen voin sanoa, että teksti on riittävän hy- hyvin huomioitu seikat. Siinä todetaan, että kun työsuhde on päättynyt, niin työntekijöiden pitäisi pidättäytyä sellaisista jatkotöistä, jotka olisivat ristiriidassa edellisen työn kanssa tiukemmat cooling off määräajat olisivat paikallaan. Mutta se saattaa aiheuttaa tiettyjen viranomaistahojen kannalta ongelmiin, koska pätevä henkilöstö ei ole käytettävissä ja tämä ei olisi varsinaisen perimmäisen ajatuksen kanssa sopiva. SD esittää miettii myöskin ja ilmoittaneiden tahojen suojeluun liittyvistä huolenaiheistaan. Tämä voi olla ristiriitainen konsepti, sillä useimmista jäsenvaltioista ei löydy tällaisia sääntöjä, ja se ei antaisi mahdollisuutta myöskin, myöskään määräysten käyttöön ottoon ilman, että asiaan olisi sen kummemmin perehdytty. Joissakin jäsenvaltioissa tällaiset säännöt saattavat johtaa ongelmiin, koska siinä vaaditaan henkilöiden anonymiteetin varmistamista, jotka ovat väärinkäytöksestä ilmoittaneet. Direktiivin luonnoksessa on olemassa jo aiheeseen liittyviä määräyksiä. Näitä määräyksiä on käytetty komission toimesta hanakasti kilpailuvääristymisten ja kartellimuodostumisien ehkäisemiseksi. Ja monista jäsenvaltioista löytyy aiheeseen liittyviä toimivia järjestelmiä. Ja tästäpä syystä voinkin sanoa, että yksittäisten värikäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojaohjelma on tarpeetonta siitä ei olisi lisää hyötyä. Ja vetoan kaikkiin IMKO-jäseniin, että olisivat kanssani samoilla linjoilla. Eli tällaiset terveiset Eva Maidelilta. Maria Grappine, but... Kiitoksia. Nikola nyt Maija Grappinin tilalla. Kiitoksia puheenjohtaja Marian puolesta. Pyydän anteeksi sitä, että hän ei päässyt paikalle. Hänen nimittäin piti osallistua Libe-valiokunnan äänestykseen. Esittelijä, varjoesittelijä kiittää Maidelia hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä tuloksista. Tämä direktiiviehdotus on olennainen, jotta voidaan taata kilpailusääntöjen täytäntöönpaneminen niin, että paikalliset ja toimivaltaiset viranomaiset voi, saavat toimivaltaa pitää huolen siitä, että soveltaminen on mahdollisimman kattavaa niin, että tämä hyödyttää kaikkia kuluttajia. Ryhmä on aset, esittänyt 14 tarkistusta kilpailupolitiikan parantamiseksi. Kansallisten viranomaisten tulisi ensinnäkin säätää riittävää lainsäädäntöä niin, että kaikki viranomaiset voivat toimia riippumattomasti siellä, missä toimivat kaikkialla Euroopan unionissa. Ja toisaalta tarvitaan rahoitusta, jotta viranomaisten taitojen kehittyminen voidaan varmistaa. Komission teksti tarjoaa joustavuutta jäsenvaltioille ja jos yritykset syyllistyvät rikkomuksiin, niin toimivaltaiset viranomaiset voivat langittaa sanktioita. Yksi ryhmämme tarkistus alleviivaa myös sitä, kuinka tärkeää on suojella henkilötietoja. Toisaalta on tärkeää, että tiedot kilpailusääntöjen rikkomisesta ovat avoimesti saatavilla. Thank you very much. I don't see any... Kiitoksia kovasti. ECRstä paikalla ei ole ketään. Alden puolesta kiittäisin esittelijää. Hän on, siis tämä Alden, Alde on tyytyväinen. Lopputulokseen on tärkeää, että kansalliset kilpailuviranomaiset ovat täysin toimintakykyisiä ja nyt voimme varmasti tämän direktiivin myötä saavuttaa tällaisen tilanteen. Äänestys varmaan on huomenna ihan yksioikoinen ja olen iloinen varjoesittelijöiden hyvän yhteistyöhön. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei tässä vaiheessa ole, voimme lopettaa tämän päivän kokouksen ja näemme huomenna kello yhdeksän. Kiitoksia.